el señor presidente. Buenos días, queridas amigas, queridos... Huomenta, hyvät ystävät, kollegat. Avaamme istunnon ja esityslistan kohta, jolla aloitamme tänä aamuna, on Deutschen mietintö Euroopan investointipankki vuosikertomus 2008. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa esittelijä Thomas Deutsch. Hänellä on neljä minuuttia, olkaa hyvä. Köszönöm a szót, elnök úr! Paljon kiitoksia puheenjohtaja puheenvuorosta. Koneen